edustaja Kistwood Rovol. Tästä äänestetään huomenna kello 12. Siirrymme esityslistan viimeiseen kohtaan tältä illalta. Tässä on kyse myös Rova Gisthud Rovolin mietinnöstä, joka käsittelee yhteistä kauppapolitiikkaa. Annan välittömästi puheenvuoron edustajalle neljäksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Ja nochmals, herr president, muchas... Vielä kerran kiitokset, hyvä puhemies. Tämä Omnibus 1 mietintö on oikeastaan koko EUn kauppalainsäädännön sopeuttamista uusiin Lissabonin määräyksiin, nimittäin artikloihin 290 ja 291. Lissabonin sopimuksella Euroopan parlamentti saa myös puheoikeuden kauppa-asioissa – jota aikaisemmin millään parlamentilla ei ole ollut täällä. Joten tässä oikeastaan meidän mallimme on Amerikan kongressi, eikä niinkään kansallisten parlamenttien menettelytavat. Tähän mennessä kauppapolitiikka oli menettelyn ulkopuolella, ja tämän takia tämästä asiasta päätti loppujen lopuksi neuvosto. Nyt tämä erityisjärjestely on päättynyt. Täytäntöönpanon kauppapolitiikassa ovat, kuten muillakin politiikan alueilla, komission käsissä. Kuitenkaan komissio ei voi tehdä tätä ihan tyhjiössäkään. Mainitsen tässä nyt tärkeimmät mietinnössäni olevat ehdotukset. Ensinnäkin pitää ottaa huomioon yhteisymmärrysmuistio. Parlamentti on komission neuvoston kanssa tehnyt tämmöisen yhteisymmärrysmuistion, jossa katsotaan delegoituneiden säädöksien käyttöä, kuten säännösten käyttöä, yhteisen yleisen mallin mukaisesti. Joten suureksi niin komissio ei kuitenkaan ottanut tätä huomioon ehdotuksessaan tämän takia, Minun mietintöni ottaakin tämän asian esille ja viittaa siihen, mitä meillä yhteisymmärryksessä on sovittu. Ja toiseksi mietintö vahvistaa sen, että delegoituja säännöksiä pitää käyttää kaikissa komission ehdottamilla aloilla. Ja kolmanneksi tarkastelumenettely vai neuvoantava menettely. Tässä vahvistamme tarkastelumenettelyn käytön komissiohjelmuksen mukaan, mutta sitten täytäntöönpanomääräysten yhteydessä suurimmassa osassa tapauksia. Kuitenkin on olemassa jotain tapauksia, joissa tarkastelumenettely on liian hidas, ja tällöin tarvitsemme jonkun muun menettelyn, ja tällöin erotamme tästä neuvoa antavaa menettelyä. Seuraava kohta on sitten mm, kuulemismenettely. Tässä vahvistamme komission kannan sen sijaan, että kuulemiset, joita ei enää tarvita, menettelytavan aloittamisvaiheessa, kun puhutaan tuki- tai polkumyyntiasioista, niin tähän tulee tiedotusvelvoite jäsenvaltioiden suuntaan. Polkumyyntiasioissa emme haluaisi VTOn sallimaa enimmäisaikarajaa käyttää. Kyllä teollisuus ja kauppakumppelimme tarvitsevat suunnitteluvarmuutta, ja tällöin pitää lyhentää näitä käsittelyaikoja, että ovat sitten tehokkaampia. Että mekin erotamme, että määräaikoja lyhennetään. Tietenkin poikkeuksia voidaan aina sallia. Sen lisäksi suurimmassa osassa näitä asetuksia mietintö ehdottaa, että komission pitää olla tiedotusvelvollinen parlamentille ja yleisölle. Miten tärkeää tämä oikeastaan on? Tämä tulee esille juuri tässä tämänhetkisessä keskustelussa, jota käydään tällä hetkellä akta-asiasta. Tämä menettely ei ollut ihan avoin, kun elämme nyt internet-aikakautta, joten aina voidaan mennä enemmän ulos ja tiedottaa asioista. Mietinnössäni keskustellaan ja puhutaan siis Lissabonin sopimuksen muutoksista. Oikeastaan tämä mietintö on hyvin tekninen ja, ja tämä oli paljon työtä näissä teknisissä kysymyksissä, mutta toisaalta se on myöskin erittäin poliittinen mietintö ja kyseessä ovat tärkeät ulkopoliittiset kysymykset. Kiitokset kaikille varjoesittelijöille, kiitokset komission jäsenille Kyhtille ja herra Siolos, voitte välittää kiitokseni hänelle. Kiitos, rouva Quisthut. Annan puheenvuoron komission edustajalle, edustaja, komissio, komissaari Cholos. Kiitos, puhemies. Haluan heti aluksi mainita, että komissaari de Gucht on suunnitellut jo ulkomaan matkaa tälle päivälle aikaisemmin, ja koska tämä asia tulee estyslistalle, niin myöhässä vaiheessa hän ei pystynyt muuttamaan matkasuunnitelmiaan ja tulemaan tänne paikalle keskustelemaan tästä aiheesta kanssanne. Sen vuoksi hän on pyytänyt minua hänen nimissään puuttumaan tähän asiaan. Komission tyy- kiitollinen edustaja Kisthold Rovolille sekä varjoesittelijä Moreiralle sekä muille jäsenille, jotka osallistuvat kansainvälisen kaupanvaliokunnan töihin tämän kannan muotoilusta. Tämä on merkittävä kanta, koska tämä on ensimmäinen ja merkittävä askel yhdenmukaista toimeenpanevia delegoivia säädöksiä yhteisessä kauppapolitiikassa. Komissio haluaa työstää neuvoston ja parlamentin kanssa saadakseen päätökseen tämän lainsäädäntötyön niin nopeasti kuin mahdollista. Tällä viikolla äänestetään suuresta määrästä tarkistuksia ja on selvää, että en voi puuttua jokaiseen niistä ja kommentoida niitä. Ne ovat yksityis- se on yksityiskohtaista työtä, jota tehdään kolmen toimielimen välillä ja siksi pidättäydynkin vain yleisiin kommentteihin. Ensinnäkin periaatteellisella tasolla komissio voi hyväksyä kaikki tarkistukset, jossa ehdotetaan neuvoantavan menettelyn käyttöä valmisteluvaiheessa. Komissio myöntää, että delegoidut säädökset pitää saada Kiinaa koskeviin väliaikaisiin säännöksiin. Kolmanneksi komissio on tyytyväinen tarkistuksiin, jotka liittyvät polkumyyntiin. Tarkistukset, joissa käsitellään aikataulua, uuden komitologiasäännöstön eh, käyttöön polkumyynnin osalta. Nämä tarkistukset ovat kuitenkin tietyltä osin käytännöllisesti tai lainsäädännöllisesti ongelmallisia. Komissio odottaa ja toivoo, että löydään, löydetään tehokas tapa käsitellä näitä asioita keskusteluissa, jotka käydään toimielinten välisesti nyt parlamentin äänestyksen jälkeen. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että komissio on hyvin kiitollinen siitä työstä, jota tähän mennessä on tehty. Tässä vaiheessa meillä on vielä edessämme yhteistä työsarkaa, jotta saamme lopullistettua tämän esityksen. Kiitän puhemies, kiitän arvoisat edustajat. Paljon kiitos, arvoisa komissaari. Sen jälkeen siirrymme puolueryhmän puheenvuoroihin EPPstä. Edustaja Kaspaari, kaksi minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat. On ikävää, että käymme tätä keskustelua tästä tärkeästä aiheesta näin myöhään illalla. Ja ilman, että asianomainen komission jäsen on täällä paikan päällä. Ei mikään syytös ole, mutta ainakin ikävää tämä mietintö, joka ottaa esille monille tärkeitä asioita, joita parlamentti on viimeisen kymmenien vuosien aikana taistellut niiden puolesta siis yhteisä kauppapolitiikassa, niin että tämä jää vähän nyt syrjään. Se, mitä tässä on tehty viimeisien kuukausien aikana, tämä ottaa esille nyt Lissabon sopimuksen toimet yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kuten täällä on todettu, ne toimivaltuudet, mitä meillä on vuodesta 2009 jälkeen, jälkeen ja omnibuspäätöksen jälkeen, niitä ei ole missään muualla parlamentissa maailmassa, no ehkä USAssa. Mutta jos katsotaan muita parlamentteja, vaikka oman maanni, Saksan liittopäiviä, niin Saksan liittopäivillä ei koskaan ole ollut tällaisia ulko- ja turvallisuuspolitiikan tai kauppapolitiikan alalla, niin kuin meillä tällä hetkellä on täällä unionissa. Olen kiitollinen, että kollegani otti esille tämän aikarajakysymyksen näissä tuettu tuonti- ja polkumyyntiasioissa. Hän on todellakin hyvin tarkkaan pureutunut asiaan. Kiitokset tästä. Ja hyvät naisten herrat, toivoisin, että yhteisen ulkopolitiikan ja politiikan puitteissa olemme tietoisia siitä vastuusta, jota meillä täällä parlamentissa on. Emme ole pelkästään ne, jotka voivat nyt haukkua muita, ja meitä ei muka vakavasta, kuten oli ennen ensimmäistä joulukuuta 2009. Nyt meillä on vastuutta ja meidän pitää myöskin toimia tämän vastuun mukaisesti, kuten akta täällä mainittiin jo aikaisemmin. Ja hyvä puhemies, jos sallitte, minulla on vielä yksi kommentti tähän asiaan, joka on hyvin tärkeä kyllä parlamentin pitää käyttää myös kaikkia mahdollisuuksia hyväkseen, että parlamentin hallinto voi sitten myöskin valvoa komitologiamenettelyä, jotta voimme toimia meidän toimivaltuuksimme mukaisesti. Kiitos edustaja Kaspari. Sen jälkeen edustaja Moreira. Puolitoista minuuttia. Obrigado, presidente. <clears throat> Kiitos puhemies jonkun aikaa parlamentti on toivonut kauppapoliti- yhteisen kauppapolitiikan linjaamista delegoition säädösten mukaisesti, jotka ovat perua Lissabonin sopimuksesta. Euroopan komissiohan ei vai saisi enempää lainsäädäntövaltaa kuin delegoitujen säädösten puitteissa. Ja silloin kun on kyse lain la, lainsäädäntöelimen elimen toiminnasta. Me, se pitäisi olla jäsenvaltioiden valvonnassa eikä neuvoston valvonnassa. Yhteinen kauppapolitiikkahan on sitä. Tässä on tärkeää korostaa, että on kyse politiikasta, joka on vain EUn toiminnan alaisena eikä jäsenvaltioiden valvonnan alaisena. On kyse politiikasta, jota pidetään komission aloitteesta kahden lainsäätäjän hyväksynnän alaisena. Sen takia meidän pitää olla hyvin tarkkoja, kun puhutaan uusien sääntöjen hyväksymisestä EU:ssa. Parlamentin pitää harjoittaa hyvin tarkkaa kokonaista valtaa silloin, kun on kyse kaikkia EU-ta koskevia lainsäädäntöasiakirjojen hyväksymisestä. Komissiohan on velvoitettu muuttamaan EUn lainsäädännöllisiä päätöksiä. Me emmehän voi sallia sitä, että jäsenvaltioilla olisi veto-oikeus toimeenpanovaltaan, joka on komissiolla, koska tässä on kyse nimenomaan EUn eksklusiivisesta toimivallasta. sääntö ei voi olla sen kaltainen, että jäsenvaltioilla olisi veto-oikeus komission toimivaltuuksiin. Haluan onnitella esittelijä, joka on tehnyt loistavaa työtä ja joka on kompromissin myötä mahdollistanut meille tämän mietinnön laatimisen. Joo. Edustaja Kohmeerin puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät näistä herrat. Lissabonin sopuksen jälkeen Euroopan kauppapolitiikassa on kaikki muuttunut Meillä on uusi oikeusperusta ja se näkyy erityisesti juuri täällä parlamentissa. Tämän uuden sopimuksen vaikutus on valtavat täällä. Tämä teema, josta keskustelemme tällä hetkellä, näin ennäkemällä se on vain tekninen kysymys. Ja täällä on delegoidusta säännöksistä tai täytöönpanosäännöksistä kyse, tällaisia sanahirviöitä täällä on. Mutta tämän takana on selkeät kauppapoliittiset edut. Ajatellaan vaikka polkumyynti, myyntiaikarajat tai tukikysymykset ovat aikakysymykset. Tässä on todellakin aikaan rahaa. Ja avoimuusvaatimus sellaisessa tapauksessa, kun kyseessä on mikään luottamuksellinen tieto, tämä on mielenkiintoista julkisuudelle. Ja tämä mainittiinkin täällä jo aikaisemmin. Jos meillä on, olisi vaikka aktassa ollut jo avoimuutta alusta lähtien, niin mistä tietää, mitä olisi keskustelussa jäänyt tekemättä sitten loppujen lopuksi. Tätä kaikkea turhaa. Joten tässä vain kiitokset esittelijälle, joka hyvin suvereenisti johti mennä teeman käsittelyssä eteenpäin ja teki hyvää yhteistyötä. Ja toivottavasti piakkoin saamme tämän hyväksynnän aikaiseksi. Kiitos edustaja Kohmeeri. Sen jälkeen yksittäiset puheenvuorot. Kaksi minuuttia, edustaja Köstinger. Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö, joka tunnetaan paremmin Omnibus ykkösenä, tässä katsotaan juuri Euroopan parlamentin toimintaa kauppapolitiikan puitteissa. Mutta tämän ehdotuksen tekninen puoli ei saa hämätä. Tässä on kuitenkin tärkeä asiakirja edessämme. Tämä määrittelee meidän ulkotoimintaamme parlamentin puitteissa ja mitä tehdään sitten delegoidujen tai säännösten suhteen. Ja täällä aktakin mainittiin jo, muuta, jo esimerkkinä useamman kerran. Haluaisin puuttua muutamaan asiaan, jotka minun mielestäni pitää ottaa esille, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin, tarkastelumenettely. Kyllä, tarkastelumenettely kyllä, mutta pitää olla mahdollisuus kuitenkin täytäntöönpanojen niin täytöönpanossa toimia tehokkaasti ja teho, nopeasti. Ja tämä, tätä vaativat kaikki kyseiseen asiaan liittyvät henkilöt. Ja kun konsultaatiomenettely poistettiin, siis kuulemismenettely Lissabonin jälkeen, niin kuitenkin pitää tiedottaa toimielimiä tämänkin jälkeen – näin voidaan epäkohtia tunnistaa aikaisin ja tämä ottaa huomioon, kun tehdään kauppapoliittisia päätöksiä. Kolmanneksi sitten määräajat. Nopea ja tehokas täytöönpano on kaikki osapuolten edun mukaista. Määräaikojen lyhentäminen tietenkin tuo turvallisuutta kauppakumppaneille ja kuten mietinnöstä nähdään, kuulemismenettelyn poistumisen avulla voidaan vähentää menettelytapoja kahdella kuukaudella. Jotenkin tehokkuuden pitää olla aina etusijalla ja tuen mietintöä ja haluan vielä onnitella esittelijää hyvin haastavasta työstä. Mutta tämä onnistui erittäin hyvin. Kiitos edustaja Köstinger. Yhdeksi minuutiksi annan puheenvuoron edustaja Leistfriedille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvä esittelijä. Yksi voidaan sanoa tässä, että Euroopan ulkokauppapolitiikka oli yksi suuri unionin menestysalueita. Miksi? Koska se on unionin yksivaltainen ja ainut toimivalta. Ja nyt Lissabonin jälkeen myöskin Euroopan parlamentti on tässä yhteislainsäädäntäjänä. Ja tämä tekee kauppapolitiikasta varmaan vielä menestyksekkäämpää. No, tämä saattaa olla vaikeaa ottaa vanhat menettelytavat tähän uuteen menettelytavan mukaan, ja tähän tehdään Omnibus 1 ja 2 avulla. Kuitenkin esittelijän hyvällä työllä olemme löytäneet ratkaisu, jossa on löydetty meille luottava ratkaisu ja komissiolla on sitten samalla myöskin mahdollisuus toimia tehokkaasti. Ja nyt totean myöskin selkeästi, ettei tapahdu sitä uudestaan, mitä Aktan kanssa tapahtui silloin. Kiitoksia. Gracias, señor. Kiitos, edustaja Leifrid. Siirrymme menettely ilman puhujalistaan. Tällä kertaa sitä monopolisoi edustaja Basescu. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Minä tuen tätä tätä muutosehdotusta 26 asetuksen muuttamista, joka koskettaa yhteistä kauppapolitiikkaa jotta me voimme linjata ne tähän uuteen, eh, mene tähän uuteen mekanismiin, jossa on kyse delegoidusta säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä ja myös kyse erittäin tärkeistä toimeenpanosäädöksistä. Tämä mm, eh, se tekee meidän yhteistä kauppapolitiikasta paljon tehokkaampaa ja EUsta tulee kilpailukykyisempi suhteessa muihin toimijoihin, mutta hyvä, että komissio teki tämän aloitteen, jossa halutaan korostaa tämän muutoksen merkitystä Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Minä tuen komission esitystä, jotta voimme käyttää tätä tarkastelumenettelyä useimmissa tapauksissa silloin, kun ne toimenpano, silloin, kun toimenpano säädö, täytäntöönpanosäädöksistä. Se on erittäin tärkeää tässä kontekstissa. Pitää nähdä, missä määrin ne ovat välttämättömiä. Seuraavaksi komission jäsen, olkaa hyvä. Euh, Kiitos. Minä voisin lyhyesti kommentoida keskustelua. Kuten keskustelu on osoittanut, keskustelu on hyvin monimutkainen. Tässä on paljon lainsäädäntötekstejä, jotka ovat hyvin tärkeitä kauppapolitiikan alalla, ja siksi äh, tämä antaa oikeutuksen sille ajalle ja työlle, jota tähän on pantu, jotta saadaan lopputulos syntymään. Komissio tervehti myönteisessä valossa parlamentin tekemiä tarkistuksia ja tekee hyvää yhteistyötä kolmikantaneuvotteluissa parlamentin ja neuvoston kanssa. Pääkysymys tulee olemaan, millä tavalla me näitä instrumentteja kaupapolitiikan puolustamiseksi sovellamme. ja tämä tulee olemaan yksi kolmikantaneuvottelujen aihepiireistä. Kiitän parlamenttia hyvin syvällisestä työstä tällä saralla ja korostan komissaari de Guhtin sitoumusta tehdä tiivistä yhteistyötä kauppapolitiikan alalla parlamentin kanssa. Kiitän. Kiitos paljon, hyvä komissaari. Ja nyt annan puheenvuoron esittäjälle Rova Kistudrovalle, olkaa hyvä. Schnell und kurz. Vain lyhyesti kiitokset varjoesittelijöille. Kiitokset myös herra Jolosille komissiosta, joka on taannut täällä hyvän yhteistyö komission taholta. Tulen palaamaan tähän tarjoukseen. Huomenna tulemme äänestämään kaikista tarkistuksista ja tekemään myöskin samalla loppuäänestyksen tässä hyvin tärkeässä asiakirjassa, on minulle myös tärkeää se, että minulla on tässä tärkeä tuki takanani sitten täysistunnossa, jotta voin sitten yhdessä kollegoiden kanssa lähteä tällä tavoin vahvistettuna trilogiin. Toivottavasti pääsemme lop- nopeasti lopputulokseen, koska me olemme kaikki kompromissihaluisia ja valmiita siihen. Kyseessä on asia, että luodaan uusi lainsäädäntöpuitteisto tässä ja meidän pitää kaikkien pystyä orientoitumaan siinä. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja hyvää yötä ilmeisesti kaikki. Lähdemme tästä nyt nukkumaan. Kiitos paljon näistä hyvistä toivotuksista. Ja tämän kohdan, kun olemme käsitelleet, sanon, että äänestämme tästä huomenna kello 12. Seuraavaksi kokoonnumme tänne huomen aamulla.